Avaan tämän kokouksen esityslistan. Kohta yksi esityslistan hyväksyminen. Onko jollakulla huomautettavaa? Ei. Joten jatketaan kohtaa kaksi puheenjohtajan ilmoitukset. Kaikille kielille ei ole tulkkausta täällä, mutta kaikille paikalla oleville kollegoille kyllä. Ja sitten siirrytäänkin kohtaan kolme. Siinä on kyse työpajasta, joka koskee kulttuuriesinyyden palauttamista sellaisten esineiden, joita on jäsenvaltion alueelta laittomasti viety. Vuonna 1993 neuvosto antoi direktiivin jonkin jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta. Direktiivin tavoitteena oli yhdistää tavaroiden vapaa liikkuvuus laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden kohtelun. Nyt on osoittautunut, ettei direktiivi ole niin tehokas kuin se voisi olla tai sen pitäisi olla, ja siksi komissio ehdottaa nyt direktiivin uudistamista ja tällä haluttaisiin parantaa direktiivin tehokkuutta. Edustaja Vergiä toimii esittelijänä tässä lainsäädäntömenettelyssä ja 17. syyskuuta meillä oli ensimmäinen keskustelu tästä aiheesta. Tänään meillä on aihetta koskeva työpaja ja siinä pyrimme nostamaan esille joitakin oikeudellisia näkökohtia, joita komission tekemään ehdotukseen liittyy tehtävämme tueksi olemme kutsuneet tänne neljä asiantuntijaa. Rova Korny, joka on tutkimusosaston johtaja UNIDROAT-järjestössä. Ja tämä järjestö on siis CNRS, CECO, JI, konstikkaalta lyhenteeltään. Sitten meillä on Manilio Frigo, Milanon yliopiston oikeustieteen professori, joka esittelee meille lyhyen tutkimuksen tuloksia tutkimuksen, jonka hän meidän toimeksiannostamme on tehnyt. Sitten meillä on Maria Schneider, Unitrua, järjestön edustaja Unidua on yleis, ö, yksityis, oikeuden yhdenmukaistamiseksi toimiva kansainvälinen instituutti ja sitten meillä on Edward Blanchet Unescosta. Asiantuntijat voivat käyttää aluksi 5-10 minuuttia puheaikaa ja sen jälkeen sitten edustajat esittävät heille kysymyksiä. Ennen keskustelun siirtymistä muistutan tästä direktiiviasian aikataulusta. 27. marraskuuta Vergier esittelee asian ja tammikuussa sitten äänestämme siitä valiokunnassa. Jos edustaja Vergia haluaa puheenvuoron, niin hän voi käyttää sellaisen. No, hän ei halua puhua, joten siirrymme eteenpäin ja seuraavana sanan saakin sitten rouva Marie Corny. Olkaa hyvä. Merci. Kiitos. Eli yhdessä professori Manjon Frigon kanssa me me pohdiskelemme tämän kysymyksen tiimoilta, joka liittyy direktiivin uuden laatimiseen liittyen kulttuuriesineiden palauttamiseen. Me olemme sitä miettineet, miten se kytkeytyy ylipäätään vapaaseen liikkuvuuteen, siis tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen tai kulttuuriperinteen ja varsin kansallisaarteiden suojelemiseen. Erityisesti meitä pyydettiin ja yhdeksän artiklaan paneutumaan uuden laatimisessa. Ensimmäinen artikla määrittelee ensinnäkin ne esineet, jotka voidaan palauttaa, jotka ovat siis kansallisaarteiksi määriteltyjä, ja sitten huolellisuusvelvoite. Ja ne ovat hyvin tärkeitä tässä uuden laatimisessa molemmat. kättelyssä totean, että tämä on vain alku, alustava versio. Meitä on pyritty tätä lyhentämään paljon myös painovirheitä ja muita virheitä, mutta muistakaa tämä, tämä teksti on vain välimuotoa. Minä itse puhun ensinnäkin siitä, miten voidaan määritellä tämä ensimmäinen artikla siis, miten sitä ehkä muotoillaan uudelleen, ehkä liite poistetaan, joka on osana kansallisaarteen määritelmän tukena. Sitten Mario puhuu puolestaan huolellisuusvelvoitteesta. Mitä tulee siis ensinnäkin kansallisaartien määritelmään, niin ensinnäkin ehkä on hyvä palauttaa mieleen se, että direktiivin tukena on myös käsite, joka puolestaan on 36 artiklassa seut -sä. Se antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden kansallisaarten suojelemiseksi, jos niillä on historiallista, taiteellista, arkeollista arvoa, siis että esteitä esineiden viemiselle kautta kulullekin. Ensinnäkin ehkä on hyvä tätä miettiä hetken vertaa ennen kuin mennään itse direktiiviin ja liitteen poistamiseen. Tämä käsite on ikään kuin rajaa myös itsemääräämisoikeudelle. Meillä ei ole kansallisaarteelle mitään Yhteisötason määritelmä erikseen 36 viittaa vain yksinkertaisesti jäsenvaltioihin ja niiden kykyyn määritellä se, mitä he pitävät omina kansallisaarteinaan. Kyse on siis itse asiassa vain toimivallasta. Unionilla ei ole mahdollista yhdenmukaistaa näitä määräyksiä, lainsäädäntöä tai ylipäätään säännöksiä kulttuuriasioissa. Eli tällainen varauma tässä on. Jäsenvaltiot itse määrittelevät, mitä he tarkoittavat. Kansallisaartellaan omassa lainsäädännössään. Mutta joitakin kriteerejä voidaan tietenkin määritellä tai jotain määritelmähakea sanastoistakin. Eli kansallisaarteilla on jotain merkittävää arvoa, eivät kaikki ole kansallisaarteita. Tuomioistuin on tästä muuttanut jo 69. Se liittyy Italian hallituksen asiaan ja siinä mietittiin, mitä poikkeuksia reunaehtoja voidaan panna 36 artiklalle. Tuomioistuin totesi, että tämä ei koske kaikkia kulttuurisaneita, vain tiettyjä. Siksi tällä käsitteellä on suuri painoarvo, vaikka sitä niin tarkkaan olekaan määritelty. Kuitenkin käsitteellä on omat kansalliset luonteen piirteensä. Totesinkin jo, että se on jätetty jäsenvaltioiden harteille. Ja kun vähän tutustuu erilaisiin määräyksiin jäsenvaltioissa, niin on huomattavissa aika kirjavaa käytäntöä. Ajatellen ensinnä, mikä on itse sisältö näissä kriteereissä, mikä on kulttuuriesine tai merkittävä kansallisaarre. Myös määritelmissä on monenlaisia keinoja käytetty. Joskus on käytetty synteettisempää käsitettä, luetteloakin näiden luettelomiseksi. Eli tässä on kirjava käytäntö siinä, mikä on kansallisaarre. Suojelun taso on kuitenkin aika korkea kaikissa näissä tapauksissa. Sitten direktiivin määritelmä. Se on 36 artiklaan perustuva, siis esiin, tarvitaan esineet, jotka on luokiteltu ennen sen laitonta viemistä jäsenvaltion alueelta tai sen jälkeen kansallisaarteeksi. Eli tähän täytyy kuitenkin palata ennen kuin menee liitteeseen. Ja tässä direktiivissä kuitenkin tukeudutaan liitteeseen, jossa on tiettyjä esine luokkia, joita voidaan pitää mahdollisesti kulttuuri, kansallisaarteina, siis mahdollisesti. Ja kulttuurisineillä on tietty arvo ja tietty ikä. Tässä kuitenkin tavallaan tekstissä neutralisoidaan liite kuitenkin, varsinkin jos on kyse jäsenvaltiot omista kansallisaarteista julkisissa kokoelmissa tai kirkollisten instituutioiden tavaroista. No sitten, mitä tässä on ajateltu tämän tilalle? Ensinnäkin keskitytään kansallisaarteeseen niin, että luovutaan liitteestä. Mitä vaaroja tässä sitten on? Mahdollisia vaaroja on tuotu esille monenkinlaisia. Olen Paulani, mutta täällä on nyt yksi virhe kirjoituksessa. Ensimmäinen vaara liitteen poistamisessa on, että heikennetään tekstien tehokkuutta. On myös kritiikkiä esitetty sen osalta, että ei voida tarjota asianomaisille ihmisille riittävää suojelun tasoa, olla markkinoilla toimijoita tai oikeusvarmuutta. Sitäkin tarvitaan markkinoilla toimimisessa. Ja sitten yleisemminkin saattaa olla, voi olla, että kyseenalaistetaan liiketoimetkin ja näin eurooppalaiset markkinat kärsivät. Tähän voidaan tietenkin sanoa vastaan, että meillä on tiettyjä takuita olemassa tarjottu myös tekstissä, ensinnäkin perustakuu menettelyissä, mutta myös käytännön ja teknisen tason takuita. Palaan tässä vielä 36 artiklaan. Se on poikkeus vapaan liikkuvuuden periaatteelle sellaisenaan. Se liittyy kaikkein tärkeimpiä esineitä. Siksi jäsenvaltiolla ei ole mahdollista luokitella omassa lainsäädännössään näitä esineitä siten, että tässä jotenkin rajoitettaisiin kaikkia esineitä. Tuomarit voivat Euroopan tasollakin tätä selvittää. Tämä ensinnä, varsinkin kun säännös on ollut alusta alkaen perussopimuksessa, eikä siitä juurikaan ole keskusteltua, miten 36 artiklaa toteutetaan. Siihen ei ole kuitenkaan puututtu, siihen ei liitettä tämän artiklan soveltaminen ei juurikaan ole johtanut kiistoihinkaan. Muistaakseni yksi juttu on syntynyt ainakin välillisesti liittyen kansallisaarre käsitteeseen Toinen ajatus on nyt ymmärrettävä, että kyse on nimenomaan laittomasti maasta viedystä esineistä. Tämä keskeinen ajatus, tämä laittomuus. Kyse on esineistä, jotka ovat lähteneet maasta ilman, että on lupaa, sertifikaatteja, vientilupia, joita käytetään näiden viemiseen. Sitten voi olla, että asianomaiset voisivat myös kiistää nämä liiketoimet. Tämä on direktiivin pohjalta olemassa. Palauttamisessa totta kai toimijat voivat tietenkin myös kiistää tämän ajatuksen kansallisaarteesta. Sitten tiedoja järjestelmä IMI, jonka mainitsinkin, joka liittyy tietojen välittämiseen. Ja sitten, että pitää toimittaa komissiolle tähdelliset tekstit. Se on kaikkein tärkeintä tässä ollutkin, että tunnetaan lainsäädäntöä. Ei niinkään siinä, miten kansallisarvo on määritelty, vaan laajemmin, miten harjoitetaan jossa jäsenvaltiossa vientivalvontaa kulttuurisen kohdallaan. Kaikki valvonnalaiset kulttuurisineet eivät ole kansallisaarteita, mutta niissä voidaan mahdollisesti sitten yksilöidä sellaisia esineitä, jotka kuuluvat jäsenvaltion kansallisperinteeseen. Eli tällainen erotus on syytä tehdä myös kun näitä määritellään direktiivissä. Totta kai on kyse kulttuuriesineistä, jotka edellyttävät lupamenettelyä, jos ajatellaan tätä laitonta viemistä, mutta jos ajatellaan laitonta vientiä, niin vain kansallis aarteilla on mahdollisuus palata sitten jäsenvaltioon. Ja sitten lopuksi vielä jäsenvaltiolla on mahdollisuus nostaa kanne myös, jos haluavat palauttaa jonkin kulttuuriesineen. Pitääkö sitten miettiä muitakin takuita? Tähän Lopetan kentiellä, onko mennyt jo yli ajan. Eli jäsenvaltioiden täytyy myös kansallis aari määritellä lainsäädännössään. Se nyt ei välttämättä ole ihan mahdollista, kun ajatellaan, miten kirjava lainsäädäntö todellakin on. ajatella mitä sisältöä on määritelty ja kun se on kansallista toimivaltaakin. Eli olisi aika vaikeaa pakottaa määrittelemään. Se ei nyt välttämättä ole ihan helppoa. Ja miten sitten onkin, niin en ole ihan varma, että lopputuloskaan olisi sellainen, että sen myötä saataisiin käyttäjille lisää turvaa. Ajatellaanpa Ranskaa. Me olemme olleet aika hyviä oppilaita 92 vuoden jälkeen. Me olemme määritelleet kansallisaarteen meidän kansallisperintö laissamme kansallisaari sen mukaan on sellainen, joka kuuluu julkisiin tai museokokoelmiin. Ne ovat luokiteltuja esineitä. Tai kaikki muu kulttuuriesine, joka liittyy kansalliseen perintöön, eli aika avoin määritelmää. En tiedä, onko tässä taattu sen suurempaa oikeusvarmuutta käyttäjille tällaisellakaan määritelmällä. Kansallisaarteissa varmasti on sellaisia jäsenvaltioita, jotka luettelevat ne, määrittelevät tietyt esineet, mutta sitten jotkut käyttävät avoimempia luokkia. Miten sitten se voisi toimia tällä alalla? Ehkä hyödyllisempää olisi edetä näissä teksteissä siihen suuntaan, että vahvistetaan tieton saamista lainsäädännöistä. Tätä pitää työstää tietenkin vielä enemmän. Ja nimenomaan, ettei pelkästään tiedoteta kansallissaare käsitteistä, vaan myös niistä valvontamääräyksistä, joita on viennissä ja tuonnissa. Se on tärkeää, koska markkinat tarvitsevat jotakin helpommin käytettävää. Tämä nyt oli ensimmäinen osa selvitystä. En tiedä, onko suurempa vaara siitä tämän pohjalta, että liite poistettaisiin, koska ei se kuitenkaan määritellä sinällään kulttuuriesineitä, vaan asettaa tietyt iät arvolle ja iälle. ja tietty ajatus kansallisaarteista syntyi sen pohjalta, mutta en tiedä, että jos siellä liite on, me olemme todellakin tätä käsitelleet hyvin paljon ja sitä on kommentoitu hyvin paljon myös riskien valossa, niin olen kuitenkaan ihan varma, että direktiivin tehokkuus tai tehottomuus niin suoraan liittyy liitteeseenkään. No ehkä sitä pitää viettiä vielä tarkemmin. Ja nyt tästä saa jatkaa kollega. Merci, madame, monsieur. Kiitoksia, herra professori. Kiitos. Haluaisin lisätä tähän muutaman sanan liittyen toisen osaan tutkimustamme, nimittäin huolellisuusvaatimukseen. Tässä on ensinnäkin syytä korostaa sitä, että liitteen poistaminen ja luokkien poistaminen merkitsee myös sitä, että tässä mahdollisesti laajennetaan alaa huomattavasti. Mutta on todettava myös, että uudelleen laatiminen viittaa myös huolellisuusvaatimukseen ja sen osuus on paljon laajempi kuin mitä nykydirektiivissä on. Pitää paikkansa, että niin tässä on muuten tämä avainsanakin nykyversiossa yhdeksän artiklassa – Nimittäin pitää paikkansa, että nyt hallussa pitäjällä täytyy osoittaa, että hänellä on oikeus pitää hallussa sitä ja myös oikeus saada joku kohtuukorvaus. Eli ei tässä voida kiistää tai evätä palauttamista, vaan hän täytyy osoittaa tämä huolellisuusvaatimus, jotta saa korvauksen. Yhdeksän artiklan jälkeen kuitenkin todistustaakka, joka on tärkeä elementti sekin, on hoidettu jäsenvaltion lainsäädännön nojalla. No niin, jos sitten katsotaan puolestaan ehdotusta uudelleen laatimiseksi, niin siellä on uusia tekijöitä. Ensinnäkin ei enää ole viittausta kansalliseen lainsäädäntöön. Ja myös ajatella, mikä on todistustakamerkitys. Ja siinä omaksutaan yhtenäinen sääntö, Eli uuden uudelleenlaatimisehdotuksen mukaisesti todistustaakka olisi nimenomaan hallussa pitäjällä. Tämä puolestaan johtaa siihen, että tässä rajoitetaan tuomarin harkintavaltaa siitä syystä, että todellakin jos te nyt katsotte yhdeksän artiklaa nykymuodossaan, niin siinä sanotaan, että tuomarin täytyy Tuomioistuimen täytyy myöntää omissa kohtuus katsomansa korvaus tapauksen osuuden mukaisesti, jos on vakuutunut siitä, että omistaja on noudattanut tarjottu huolellisuutta hankkiessaan esinä, mutta miten niin on vakuuttunut siitä, kuka siitä päättää. Sen sijaan uudelleenlaatimisehdotuksessa on poistettu yksi rivi ja tekstissä sanottaisiin lainaan sitä, että tuomioistuimen täytyy antaa omistajalle kohtuulliseksi katsomansa korvaus tapauksen olosuhteiden mukaiset sillä ehdolla, että halussa pitäjä omistaja on osoittanut, että hän on harjoittanut huolellisuutta hankkeessaan esineen. Eli tässä on tätä harkintavaltaa on rajoitettu tuomioistuimen kohdalla. On syytä todeta, että tätä kutsutaan yhdenmukaisen oikeuden säännöksi. Eli kerretta heitolla määritellään tämä ohi kansallisen lainsäädännön. Toisin sanoen, tämä olisi yleinen suuntaus kohti nimenomaan eurooppalaista yhtenäistä sääntöä. Sitä voidaan miettiä tietenkin muissakin kohden. Meillä on tästä viimeaikaisia esimerkkejä olemassa, varsinkin jos ajatellaan esimerkiksi lainsäädäntöä oikeus- ja oikeusyhteistyössä – Meillä on tiettyjä määräyksiä olemassa Euroopassa. Esimerkiksi toimivaromääräys, oikeusapu ja niin edelleen. Ensi kertaa siellä on myös tarjottu nyt yhdenmukaisia määräyksiä. Eli tämä olisi mikään ensimmäinen tapaus. Sitä haluamme nyt korostaa. Ja niin kuin tiedätte, siellä ei ole minkäänlaista määritelmää kuitenkaan huolellisuudelle. Tässä on nyt todettava, että uudelleenlaatimisehdotuksessa noudatetaan hyvin tuttua mallia 4.4 artiklaa Unidroit yleissopimuksessa vuodelta 1995. Siinä todetaan, että jos hallussa pitäjä on toiminut tarvittavaa huolellisuutta toimittain ja huomioinut kaikki olosuhteet, myös hinta, arvo ja kaikki ne tekijät, jotka liittyvät kulttuuriesineeseen, jos nämä olet myös tarjolla, mukaan lukien kaikki dokumentaatio, joka kohtuullisesti oli saatavissa, ja on kääntynyt sellaisten laitosten puoleen, jotka ovat pystyneet tarjoamaan tätä tietoa, tai joku muu, tai muuta tehnyt, että joku olisi järkevästi voinut tehdä. No niin, tämä malli on sellainen, joka hyvin läheisesti seuraa myös uudella laatimisen erotusta, eli mitä määritelmä ei ole. Sitä paitsi tässä on enemmänkin tarjottu yhteisiä kriteereitä sen selvittämiseksi, onko ostoja noudattanut tarvittavaa huolellisuutta. Sen sijaan, että olisi abstrakti yleinen määritelmä. Sitten kun ruvetaan arvioimaan tekstiä, niin tässäpä se. Niin, miksi olemme miettineet, miksi on valittu niin, että ei annettu yhteistä määritelmää, miksi rajoittaa liitettä, miksi sitten ei puhuta sen tarkemmin huolellisuudesta. Tässä on kyse valinnasta, joka noudattaa niitä toiveita, joita jäsenvaltiosta on aika tarkalleen tullut eri hallintonaloilta. Tämä on nähtävissä komission neljästä kertomuksesta. Tässä on todellakin nähty, että valtaosa eri hallinnon aloista, siis julkinen hallinto jäsenvaltioissa, kallistui siihen suuntaan, että enemmänkin turvauduttaisiin tarvittavan huolellisuuteen. Kyse on valinnasta, joka sekin noudattaa selvitystä, joka liittyy sekin kulttuurisineiden laittomaan kauppaan. Sehän laadittiin 2011. Me muuten olimme itsekin mukana tässä työryhmässä, joka se laati. Sitten viimeinen kommentti. Mikä vaikutus tällä säädöksellä olisi? Eli mitä vaikutuksia olisi tällä säädöksellä, joka liittyy huolelliseen, huolellisuuteen, tarvittavaan huolellisuuteen. Ensinnäkin lähtökohtana on se, että meillä on olemassa Euroopan unionissakin kirjava lainsäädäntö olemassa. Nekin eroavat keskenään aika paljon siinäkin, mitä liittyy vilvittömään mieleen tai huolellisuuteen. Joskus se liittyy enemmänkin vilvittömään mieleen, joskus ei. Mielestäni tämä valinta, että tarvittava huolellisuus panna keskiöön uuden laatimisessa, niin sen myötä tämä helpottaisi huomattavasti myös olosuhteiden arvioimista kansallisissa tuomioistuimissa. Pitää paikkaansa, että meillä on esimerkkiäkin olemassa kansainvälisestä lainsäädännöstä, Siis on olemassa malleja, joita on noudatettu. Esimerkiksi seitsemän artikla YK on yleissopimuksessa liittyen, salakauppa liittyen ja 80 Viinin yleissopimus, joka liittyy myös tulkintatapoihin, jossa huomioidaan myös kansainväliset olosuhteet, jotta voidaan yhdenmukaisesti tätä soveltaa. Lisäksi täytyy noudattaa vilpitöntä mieltä kansallisessa kaupassa tämän tekstin mukaan. Tämän tekstin vaikutuksena on todellakin ollut se, että on saatu tietoa myös käytännöistä, jota on noudatettu kansallisissa tuomioistuimissa. Eli tämä on helpottanut tietenkin sitä, että on pystytty keräämään oikeuksien päätöksiä. Sen myötä on saatu aikaan yhteistä oikeuskäytäntöä pohjaksi. Se voisi olla hyödyksi myös tuomareille, jotka joutuvat selvittämään palautusongelmia myös kulttuurisineiden kohdalla direktiivin nojalla. Minun mielestäni tällä olisi lisäksi myös yksi vaikutus, nimittäin ennaltaehkäisevä vaikutus. Näin toimijoita myös pidettäisiin varuillaan tämän myötä. Konkreettisesti autettaisiin myös eri hallinnonaloja, tullia, poliisia. Jos ajatellaan, että pelkästään se, että tiedetään, kenellä on todistustaakkaa, kun korvauksia haetaan, niin se saattaa johtaa siihen, että kaikki markkinoiden toimijat vielä tarkemmin selvittäisivät, missä olosuhteissa on jotain hankittu. Mielestäni tämä myötä voidaan antaa hyvin myönteinen vastaus. Emmeköhän voi päättää tähän. Kiitos. Merci, Madame Ricono, Monsieur. Kiitoksia, Rouva Corny ja herra Frigo. Ja nyt antaisin sitten Martina Schneiderille puheenvuoron. Tai herra Blanchet, UNESCO. Jos niin olet väittäneet. Bon. Monsieur, vous l'avez... No niin, herra. Olkaa hyvä. Donc je vous prie de bien vouloir nous excuser de ce petit... Olen pahoillani, että tässä tehtiin pikku muutos järjestyksessä. Tämä liittyy juridiseen logiikkaan myös sikäli, että Unescon yleissopimus tulee ennen unidroita. Eli tässä syy järjestyksen muuttamiseen. Jos sopii, haluaisin ensinnäkin kiittää teitä kutsusta. Kiitos myös sihteeristölle. Pour nous permettre de nous exprimer euh, à ce sujet. Mahdollisuudesta ilmaista kantamme, joka liittyy Unescon tärkeisiin periaatteisiin. Edustan täällä Unescoa siis. Olen vastuussa kulttuuriesineiden laitonta kauppaa torjuva ohjelma ja tämä liittyy myös 70 yleisopimukseen. Siellä on kaikkiaan 128 osapuolta viimeisin jäsenvaltio, joka on ratifioinut on Myanmar. Tämä vuoden lokakuulta, eli ihan hiljattain. Euroopan unionin tasolla meillä on 23 jäsenvaltiota osapuolena, eli ihan kunnallinen määrä. Tästä näettekin punaisella kaikki ne, jotka ovat 70 yleisopimuksessa, ja sitten ne, jotka ovat tässä vihreällä merkitty, ovat myös UNIDROIT-sopimuksessa, joka täydentää 70 sopimusta. Joltakin osin kollegani Schneider ottaa esille hetken päästä. Huomaat, että Ranska ja Alankomaat ovat pienellä s merkitty. Nimittäin ovat allekirjoittaneet UNIDROIT-sopimuksen kyllä neuvottelujen kuluessa. Vielä on viisi jäsenvaltiota, unionista siis, Itävalta, Irlanti, Latvia, Luxemburg ja Malta. Ainakin kaksi ovat aika tärkeitä myös taidemarkkinoita ajatellen. Toivottavasti nekin piakkoin liittyvät 20, joukkoon. 70 yleissopimus on kolmen pilarin varassa. Ensinnäkin on kyse ensimmäisestä yleissopimuksesta, jolla torjutaan kulttuurisen laitonta kauppaa ja säädellään palauttamista. Mitä 70 asti oli ollut määräyksiä, niin ne liittyvät ennen kaikkea kulttuuriesineisiin. 54 Haagin yleissopimus, sitten pöytäkirja, joka liittyy kulttuuriesineiden suojelemiseen konfliktitilanteissa. Sitten 70 ruvettiin myös laitonta kauppaa käsittelemään, ennen ajatellen rauhan aikana käytävää kauppaa kulttuuriesineillä. Ja sitten tekstin taustalla on kolme pilaria, ensinnäkin ennaltaehkäisy, palautukset ja kansainvälinen yhteistyö. E- ennaltaehkäisyllä me tarkoitamme sitä, että sopimusosapuolet ottavat huomioon tämän kansallisissa yksiköissä, laativat lakeja, säädöksiä omassa lainsäädännössä liittyen vientiin, tuontiin, omistajuuden siirtämiseen. Luetteloita laaditaan myös, edistetään museotoimintaan, harjoitetaan valistuskampanjoita, määritellään sääntöjä myös taidemarkkinoille, kaupan kävijöille, kuraattoreille – luodaan vientisertifikaatteja ja myös sitten seuraamuksia määrätään silloin, kun määräyksiä ei noudateta. Mitä sitten tulee palautuksiin? Totta kai tämä kansallisten oikeutta ja sen voimaantulo on kestänyt kauan yleissopimuksen voimaantulon jälkeen. Tässä mainitaan myös kohtuullinen korvaus, just compensation, joka maksetaan – hankkijalle, joka on vilpittömässä mielessä toiminut tai jolla on lupa sen hallissa, hallussapitoon. Kollegani kertoo enemmän yksityiskohtaisesti tästä, koska Unidroid yleisopimus nimenomaan on tullut täydentämään tätä puolta. Aloittamisen kulttuurisen etten osalta käytetään ennen kaikkea diplomaattisia kanavia, ja poliittisiakin sopimusosapuolten kesken. Totta kai kyse on kulttuuriesineistä, jotka on luetteloitu. Se on tietty rajoituskin sinällään, että tämä täytyy olla tietyssä luettelossa, sen täytyy olla rekisteröity, sen täytyy olla peräisin museosta tai uskonnollisesta laitoksesta tai vastaavasta maallisestakin, tai olla julkinen monumentti, eli rajoite sekin. Kansainvälisesti ottaen tämä on erittäin tärkeää, varsinkin jos ajatellaan yhdeksän artiklaa, mitä sen myötä sopimusosapuoli, kun sen kulttuuriperintö on uhan alla, ajatellaan tässä Syyrian esimerkiksi, mutta yhtä lailla Irakiakin kymmenisen vuotta sitten. Eli tässä viitata kansainväliseen yhteistyöhön, jotta sopimuspuolet voisivat estää salakaupan, jonka myötä häviäisi kulttuuriesineitä, jos ovat tuottuna jossain maassa sodan tai luonnonkatastrofin takia. 13 artikla yleissopimuksessa puolestaan liittyy sekin kansainvälisen yhteistyöhön edellyttää, että harjoitetaan poliisiviranomaisten kesken tai muidenkin viranomaisten kesken yhteistyötä. Tässä verkostokeskeisessä asemassa muun muassa Interpol, tullijärjestö, UNDC kansallisen järjestäytyneen rikollisuuden osalta, useita poliisiyksiköitä, Ranskan erikoisyksiköstä, Espanjasta ja Italiasta vastaavat ovat myös mukana. Kansainvälinen museoneuvostokin on mukana ja muitakin tahoja, joiden kanssa tehdään yhteistyötä lähes arvi, joka päivä. 15 artikla säätelee puolestaan kahden keskeisten sopimusten laatimista sopimusosapuolten kesken ovat osoittautuneet tehokkaiksi myös salakaupan ehkäisemiseksi tai esineiden palauttamiseksi. Yhdysvallatkin on allekirjoittanut monta kans, kahdenkeskistä sopimusta muun muassa Perun ja Kreikan kanssa. Ne ovat olleet tehokkaita. Sitten itse aiheeseen 93.7 direktiiviin ja mitä ehdotuksia meillä on sen osalta. Haluaisin ensin todeta, että direktiivi ensinnä pyrkii jäsenvaltioiden vastavuoroisen tunnustamisen lainsäädäntöjen osalta, mutta me 70 yleissopimuksen myötä puolestaan haluamme lähentää kansallista lainsäädäntöä, jopa yhdenmukaistaa. Se on Unescon ja Unitoit yleissopimuksen tavoite. Siis me haluamme, että tässä porsanreijät tukitaan, siis ne porsanreijät, joiden kautta kauppa, laiton kauppa toteutuu, kehitetään Euroopan unionin tasolla oikeudellisia järjestelmiä niin, että esimerkiksi vanhenevissa ajat olisivat pidemmät. Tai mietitään, mitä oikeuksia on hallussapitäjällä. Laitonta kauppaa suosivia porsareikiä on pystytty myös sulkemaan. Belgia ja Alankomaat esimerkiksi ovat hiljattain tulleet mukaan Belgia on myös oma lainsäädäntöä tarkistamassa, se on myönteistä kehitystä, kun tiedätte varmasti taidemarkkinat ja niiden merkityksen Belgiassa. Sitten 1.1 artikla ja sen suhde 9 artiklaan direktiivissä. Yksi artikla yleissopimuksessa – määrää niin, että uuden direktiivin myötä voitaisiin soveltamisalaa laajentaa koskemaan kaikkia kulttuurisineitä, jotka on kansallisaarteeksi määritelty kussakin jäsenvaltiossa. Me toivoisimme, että puhuttaisiin luokitelluista, nimetyistä kulttuurisineistä, ei luokitelluista mieluummin designated eikä classified, kuten englanninkisessä toisinnossa on. Tämä nimetty termi laajentaisi soveltamisala entisestään. Päästäisiin eroon siitä vaikeudesta, joka liittyy kulttuurisineiden luokitteluun. Tämä uusi versio on sikäli hyvä, että siinä soveltamisalaa ja alaa voidaan täsmentää – siten, että kulttuuriesine voi olla nimenomaan kansallisaarre. Siksi toivoisimme, että liite säilytettäisiin, koska meidän mielestämme se lisäisi vielä entisestään oikeusvarmuutta. Me esittäisimme siis. Tässä näemme englanniksi sen, että puhutaan kulttuuriesineellä sitä, jonka jokainen jäsenvaltio on määritellyt sellaiseksi, siis kansallis aarteeksi, jos sillä on taiteellista, historiallista ja arkeologista arvoa lainsäädännön tai hallinnollisen menettelyn nojalla, 36 artiklankin nojalla. Sitten haluttiin sinne lisättäväksi, että se olisi osa jotain liitteessä olevista luokista tai että se on julkisissa kokoelmissa tai museoiden tai kirjastojen arkistojen luetteloista tai olisi kyse kirkollisten instituutioiden luetteloista. Meidän mielestämme pienet, tämä julkinen puoli pitäisi säilyttää, jotta jäsenvaltiot kuitenkin kansallisaarteita luettelevat tai luetteloivat. Olisi parempi, että jäsenvaltiot itse tekisivät sen julkisten kokoelmien osalta. Ja näitä voitaisiin välittömästi ruveta suojelemaan direktiivin nojalla. Viittaus kulttiesineisiin pitäisi myös säilyttää siellä, kun ajatellaan mikä merkitys on uskonnollisen esineiden salakaupalla, varsinkin jos ne ovat peräisin idästä. Siellä markkinat ovat kovin aktiiviset. Liitteestä vielä sen verran, että siellä on B-kohta, joka liittyy rahalliseen arvokynnykseen, joka meidän mielestä pitäisi poistaa. Nimittäin yhtäältä on hyvin vaikeaa käytännössä sitä soveltaa ja sitä paitsi se liittyy myös suhdannevaihteluihin. Se haittaisi oikeusvarmuutta tekstin osalta. Toinen kommentti liittyy yhdeksän artiklaan varsinkin kolme kohtaan. Uudella laatiisemman yhteinen ehdotuksena on muuttaa todistustaakkaa vilpittömän mielen liittyen, että jos halusi pitää halua korvauksen siitä, että jos hän, hän joutuisi osoittamaan, että ei ole laitonta alkuperää. Me haluaisimme säilytettävän nykyisen käytännön eli viittauksen kansallislainsäädäntöön. 70 yleissopimus on sitä esittänyt, että me tiedämme, että se on tietenkin ollut puute, joka on korvattu Unintroit yleissopimuksella. Todistustaakan kääntäminen on ollut myös vastatuulessa monissa jäsenvaltioissakin, myös taidemarkkinoilla sitä on vastustettu. Meillä on tärkeää saada sinne tällainen sääntö, kun jos joku on vilpittömässä mielessä jotain hankittu, niin se on ollut kuitenkin merkittävä ongelma. Sinällään se on tunnustettu käytäntö monissa jäsenvaltioissa. Sitten uusi muotoilu olisi 4.4 artiklasta unitoitu yleissopimuksessa. Tässä mennään vielä pidemmälle. Sinne mainittaisiin myös alkuperästä ja dokumentoinnista lainsäädännön nojalle ja niin edelleen. Meidän mielestämme kolmas kohta ei tarvitse viittausta vilpittömään mieleen, vaan viitata sen kansalliseen lainsäädäntöön. On, se on aika hankalaa ja meidän mielestä pitäisi olla viittaus hu, tarvittavaan huolellisuuteen. Tässä meidän esityksemme verrattuna nykyehdotukseen. Eli hallussapitijällä ei voi siis vedota vilpittömään mieleen. Ei voi korvausta vaatii, jos hän ei ole noudattanut tarjottavaa huolellisuutta ja eri olosuhteita. Kiitoksia puheenvuorosta. Hyvä puhemies, olen totta kai käytetty, jos haluatte jotain vastauksia kysymyksiin. Ja nyt rouva Schneider Unidroit, vai? Unidroit, man schon den schon. Merci Madame la Présidente. Permettez-moi. Kiitoksia puheenjohtaja. Todellakin me haluaisin kiittää kutsusta Unitroitillekin tulla tähän tilaisuuteen ja kertoa mm, siitä, mitä mieltä me olemme uudella laatimisehdotuksesta. Ensinnäkin totta kai todettakoon, että Unidroit on yksi osa tätä mosaikkia tai ketjua, joka kantaa huolta kulttuuriperinnön suojelemisesta. Sitä on alueellisesti, paikallisesti ja kansainvälisesti olemassa. Unintroit korostaa tietenkin yhteistyötä eri tahojen keskellä, varsinkin oikeudellisesti. Kaikki nämä oikeudelliset välineet edellyttävät myös teknisiä toimenpiteitä. Se on olennaista. Nimittäin mitä virkaa on toimenpiteillä ja välilleenä, jos ei se ole osa jotain laajempaa suoja-arsenaalia. Lähtökohtana. Oho, tämä on vähän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 Ils, ils ont tous euh, dans Se on kyllä teillä kaikilla kansioissannekin. Olet oikeassa puheenjohtaja. Alustushan on täällä kansioissakin. No niin, lähtökohta todellakin meidän työssämme on ollut 70 yleissopimus Puhun siitä, koska siitä lukien yleissopimuksen nykyiset määritelmät, jotka nekin ovat mukana uudella laatimisessa, ovat tärkeässä asemassa. Äsken kuultiin, että 70 yleissopimus pyrkii ennaltaehkäisyyn, palauttamiseen ja yhteistyöhön siitä syystä, että 70 yleissopimus on ollut puutteellinen osin ja siitä syystä Unidroit on tullut kuvioihin mukaan, jos näin voi sanoa. Sitä paitsi kyse on yksityisoikeudesta. Ja siellä on ollut ongelmia, nimittäin 70 yleissopimus, kuten direktiivikin, ovat johtaneet siihen, että tässä aloitettiin tätä työtä jo 80-luvulla ja sitten on tätä työtä yhteistyössä tehty. Nimenomaan siitä syystä, että direktiivi ja 70 ähm, yleisopimus tarvitsee yhdenmukaistamista myös jäsenvaltioiden tasolla. Unifroidhan on hallitusten järjestö Roomassa. 28 Euroopan unionin jäsentä on myös Unifroidin jäseninä. Se pyrkii laatimaan yhdenmukaisia lakeja. Emme tarvitse sinällään lakia, vaan suoraan sovellettavaa oikeutta me haemme. En mene nyt määritelmiin tässä mitä eroja on direktiivien ja unitoit yleissopimuksen välillä, koska siellä yksityishenkilöllä on mahdollisuus toimia esineen palauttamiseksi kansallinen aarre tuli esille jo aikaisemmissa alustuksissa. Meillä on kaksi menettelyä käytössä, yksi erityinen, joka liittyy varkauksiin ja toinen puolestaan laittomaan vientiin. Eli en mene tässä näihin mekanismeihin, tunnette ehkä jo ne. Joka tapauksessa ne ovat myös minun PowerPoint-esityksessänikin lueteltu. Pari sekuntia minä puhun vielä vanhenemisajoista, koska sekä direktiivistä yleissopimuksessa on tietyt suhteellisen lyhyet vanhenemisajat ja absoluuttiset. Uintoritissa on vielä pidemmät. Muistuttaisin, että se on kuitenkin universaali väline. Toisin sanoen siellä on enemmän sitten ongelmiakin, koska tarvitaan enemmän aikaa. Mutta jos sopii, niin kuitenkin palaan hetkeksi vielä määräaikoihin liittyen julkisiin kokoelmiin, kuten tästä nähdään. Unidroit yleissopimuksen osalta. Ja samoin vaikutus oli se, että julkisten kokoelmien varastetut esineet noudattaisivat samaa määräaikaa kuin olisi kyse laittomasti viedyistäkin kokoelmistaan. Ne jäsenmaat, jotka eivät ole ratifioineet unidroittia, ovat antaneet paljon lyhyempiä määräaikoja myös ajatellen laitonta vientiä kuin jos se olisi kyse varkaudesta. Vilpittömän mielen ja tarvittavan huolellisuuden käsitteet sitten seuraavaksi. Unidroit ja direktiivit ottavat vilpittömän mielen myös perustaksi korvaukselle. Siellä direktiivissä todistustaakka on se, että se on korvausta hakevalla sinettä vaativalla jäsenvaltiolla. Unitroitissa se on puolesta hallussa pitäjällä. Minä sanoisin, että tämä on sellainen, joka on ollut tekstissä aivan alusta lukien. Sitä on mietitty alusta lukien, että se henkilö, joka vain voi estää tämän etenemisen on nimenomaan alussa pitää, jos hänen pitäisi osoittaa vilpittömän mielensä, eli, eli hänellä ei ole mitään epäilystä alkuperäistä, jos jotain epäilyä on nostettaessa, niin se kaikki täytyy sitten perustua halussapitäjän todistustaakkaan. Mutta hänellä pitää sanoa, mitä häneltä edellytetään. Ja tästä syystä uudella erotuksessa on luettavissa, että käännetty todistustaakka olisi nimenomaan hallussapitäjän harteilla, jotta voitaisiin tuomioistuimessa paremmin tulkita sitä, mitä tällä tarkoitetaan, varsinkin korvauksia vaadittaessa. No totta kai, mutta yhtä tärkeää on huomauttaa, että täytyy miten kuka on mahdollinen hankkija, ostaja. Mitä sitten vaadittaisiin ongelmatapauksissa, mitä pitäisi tehdä? Nimittäin huolellisuus tulisi kuitenkin esille – siltä osin, kun on kyse hankinta-ajasta, ei korvasta vaadittaessa. Eli hän täytyy auttaa tietämään, mitä hänen pitää tehdä. Yhtä lailla tärkeää on, mitä tuomioistuimella täytyy toimia, että myös ostajan täytyy tietää, mitä hänen täytyy tietää. 4.4 on tämä artikla Unidroit yleissopimuksessa. Kuudes, kun tehtiin selvitys tästä, koska Yleisessä kauppaoikeudessa 60-luvullakin tehtiin selvityksiä vilpittömyyden osalta. Ja jo silloin aikanaan 60-luvulla, 70 alussa, oli tiettyjä alustavia kriteereitä sillä, mitä pitää huomioida vilpittömässä mielessä. No en minä nyt tietenkään palaa näihin eri tekijöihin, joita on yleissopimuksessa unionin osalta Nämä kaksi tekstiä ovat hyvin samankaltaiset näiltä osin. Siellä on kuten yksi kohta, jota haluaisin tähdentää, nimittäin, että pitää kääntyä rekistereiden puoleen. Minä tiedän, että sitä on vastustettu varsinkin taidemarkkinoilla. Siellä nimittäin todetaan, niin no ehkä se piti paikkaansa aikanaan 75 Silloin oli vähän rekistereitä varastetuista esineistä, ei juurikaan ollut Interpolillakaan hankkeita. Mutta nämä poliisirekisterit eivät olleet julkisesti käytettävissä. Nyt se on muuttunut. Sitten kun Uniproit on tullut voimaan, meillä on käytännössä sääntöjä olemassa, huolellisuuttakin ajatellen, taidekauppiaita varten, varsinkin Unescolta näitä on, mutta myös ICOMilta, museoita varten näitä on pilvin pimein. Me tiedämme, että Kauppiat eivät käytä näitä rekistereitä. He sanovat, että vaikka käyttäisivätkin, niin ei ole kuitenkaan mitään varmuutta. Kyllä niitä sertifikaatteja kuitenkin voidaan vaatia. Eli nämä elementit on syytä säilyttää, jotta voitaisiin rohkaista toimijoita käyttämään rekistereitä, ne ovat hyvin tärkeitä. Jos sallitte, sanoisin myös, että aika omituiselta vaikuttaa, että tällaisessa tekstissä, jossa puhutaan laittomasta viennistä tai laittomasta viennistä maasta, että siellä olisi viittaus varastettujen sektorin luetteloon, niin kyllä se on tärkeää, koska on tärkeistä esineistä, nimittäin ennen kuin ne laittomasti ovat lähteneet, niin ensin on usein varastettu, jos varkaus on tapahtunut. Ja jos siitä on ilmoitettu ja se on tietokannossa mukana, niin se on yksi tapa myös saada selville, ainakin milloin se on laittomasti lähtenyt. Koska Varkastus tapahtunut ennen tätä maasta lähtöä. Mutta on sanottu, että ei aina ole pystytty määrittelemään tätä maasta poistumismääräpäivää. Mutta jos kellä varkauspäivämäärä on jotenkin tiedossa, niin se saadaan tähän aikajana mukaan, niin tiedämme, että se on kuitenkin sitten tapahtunut tämän maasta vienti varkauden jälkeen. Ja, um, Une, une clause de déconnexion, vous trouvez ça dans... No niin, sitten nämä yhteydet löytyvät minun asiakirjoista, niin en mene siihen sen enempää. Totta kai direktiivin tiimoilta myös täydennyksenä yksi kysymys. Mitä jäsenvaltiot nimittäin käyttävät vientikysymyksissä? Tämä on jäsenvaltioiden toiminta. Unintoitu yleisomimus sallii sen. Toistan vielä kerran, että yksityishenkilökin voi vaatia jotain esinettä. Eli 2012 joulukuusta lukien on parlamentin ja neuvoston asetus olemassa – 1215, se liittyy toimivaltaan, kun yksityishenkilö nostaa kanteen, se on nyt englanniksi tässä minun silmielin alla, eli tässä annetaan tuomioistuimelle toimivaltaa direktiivin osalta, eli toimivaltaiset tuomioistuimet voisivat määritellä myös esineen tilannetta. 2012 on tämä asetus annettu. Tämä muistuttaa UNIDOT-yleissopimusta myös, miten tämä on tärkeää myös esineen löytämiseksi, jos on toisessa jäsenvaltiossa, että sieltä katoaa, että se voidaan palauttaa aikanaan. Tässä on myös tietty mahdollisuus takavarikoida sen. Tässä on nyt 34 jäsenvaltiota mukana, 14 myös EUn jäsenvaltioista. Me haluamme lisätä tietenkin lukumäärää. Tiedämme, että Alankomaat ja Ranska ovat kyllä allekirjoittaneet tämän, mutta tätä ei ole vielä ratifioitu johtuen kauppiaiden toiminnasta. Muistuttaisin myös siitä, että mm, unidroit määräyksistäkin on haettu innoitusta uudella laatimiseen. Se koskee myös noita jäsenvaltioita. Mittavaikutusten arvioinnissa on selvästi todettu, että jos kaikki unionin jäsenvaltiot olisivat mukana unidroit yleensopimuksessa, niin enää olisi tarvetta direktiivillekään, koska jäsenvaltiot olisivat paremmin katettu tätä myöden. Kiitoksia. Vielen Dank. Kiitoksia. Kuulostaa kyllä oikein järkevältä, mutta aina ei ole kuitenkaan niin, että järkevin kanta sitten voittaa. Mm, Rova Vergier, olkaa hyvä. Haluaisin ensinnäkin kiittää puheenjohtajaa että tällaisen lahjan annoitte. Mun toivottavasti ei kuitenkaan mikään myrkkymalja. Tämä on sellainen labyrintti, että joitakin asioita täytyy ensin selvittää, että jotain ymmärtäisi. Todellakin meillä on käsissämme nyt direktiivin uudelleen laatiminen. Meillä on aika rajallinen toimintakenttä tässä. Se koskee siis kansallisaarteiden palauttamista, kun ne ovat jäsenvaltiosta viety laittomasti. Emme kaikki oikeusongelmia voi uudella tämmöisen myötä hoitaa liittyen kulttuuriesineisiin tai jos ajatellaan niiden laitonta vientiä sen paremmin kuin ongelmia myöskään on eri jäsenvaltioiden lainsäädännöissä. Mutta eteenpäin tässä pyritään. Alusta lukien Suurin kysymysmerkkini liittyy liitteen poistamisen perusteisiin. Minua kyllä pisti aika lailla silmään Rova Kornyyn yksi ajatus, kun hän mietti sitä, johtuisiko 94 direktiivin tehottomuus liitteestä. Tätä komissio on myös inttänyt. Täytyy myöntää, että olen aika hämmentynyt näiltä osin. Olen vähän kahden vaiheilla, kun ajatellaan 36 artiklan vaatimuksia sut e ja sen valtioiden toimivallan kunnioittamista siinä, mitä määritellään tämä. Tai sitten, mitä mielenkiintoa unionilla on puuttua asioihin. Varsinkin jos ajatellaan, että tässä pyritään koordinoimaan jäsenvaltioiden toimia. Eli kun tilanne nyt on mikä on, niin yksi artiklan muotoilu jää vähän vaillinaiseksi minun mielestäni. Mitä sitten tulee oikeudellisiin menettelyihin? Varsinkin liittyen yhdeksän artiklaan. Mielestäni tässä on kyllä eteenpäin päästy. Ja varmasti jäsenvaltiotkin, jos olen nyt oikein ymmärtänyt, sen, mitä neuvosto on tästä miettinyt. Vaikuttaa siltä, että tarvittavan huolellisuuden kysymys ei sinällään ole mikään ongelma. Suurin kompastuskivi on nimenomaan viittaus vilpittömään mieleen. Siinä on epäselvyyttä siinä, käytetäänkö kumpaistakin termiä. Minä toivoisin, että varsinkin UNESCO kun herra Blanc siihen varsinkin viittasi. Täsmentäisi tarkemmin omaa ajatteluaan siitä, että viite vilpittömän vielä poistettaisiin. Minäkin ehkä olisin sitä mieltä, mutta olisi hyvä, että täällä läsnä olevat kollegat laajemminkin voisivat, saisivat tietoa tästä. Kähtyisinkin tässä kaikkien puoleen Jos ajatellaan yhdeksän artiklan toista, ei kun yhdeksän artiklan toinen kohtaan. tyydyttäisi heidän mielestään tarpeen ainakin suunta viivaksi oikeuskäytännölle. Tässä on ainakin tiettyjä osatekijöitä toisessa alakohdassa. Mielestäni ihan hyvään suuntaan meneviä, varsinkin suhteessa yksi artiklaankin. Herra Frigolta kysyisin, jos direktiivin myötä pyritään yhdenmukaistamaan kansallista lainsäädäntöä, hän voisi tästä antaa lisävalaistoa, koska minä en ole ihan vakuuttunut siitä, mitä hän totesi alussa ja lopussa se oli mielestäni vähän ristiriidassa keskenään. Eli olisi hyvä saada lisävalaistusta siihen. En ollut ihan ymmärtävinä, mitä hän oikein tarkoitti näillä yhdeksän artiklaa tyyvillä tekijöillä, mennäänkö tässä oikeaan suuntaan. Ja vielä täsmentäisin yhden asian. Nimenomaan liittyen yhdeksän artiklan kaksi alakohtaan. Anteeksi, että sanon sen suorasukaisesti, mutta ei tässä nyt tarvitse kaunistella sen imemmin tätä. Kyse on alueesta, miten nyt sanoisin, No nyt ihan etsin tässä tätä sanaa ranskaksi. No, no, se, no, no, justement. Ei kun nimenomaan, ei se nyt ole ihan niin suuressa myllerryksessä kuin joku väittää tai mihin suuntaan se on kehittynyt. Todellakin on olemassa oikeudellisia välineitä, joiden myötä toimijat voivat, siis valaistut toimijat, jotka ovat tärkeimpiä toimita, haalia kaikki mahdolliset elementit. Minä toistan nyt vielä, että direktiivin tarkoituksena on aika rajallinen pyrkimys. Ei tässä kaikkia ongelmia kulttuurisen ongelmia ongelmia pystyy ratkaisemaan. Eli minun mielestäni meidän pitäisi päästä myönteiseen suuntaan niin, että kaikki jäsenvaltiot voisivat ponnistella tykönään, mukaan lukien minunkin maani muuten, niin että voitaisiin ratifioida kansainväliset välineet, joita nyt käytettävissä on tällä saralla. Kehottamalla jäsenvaltio menemään tähän suuntaan, pystyttäisiin varmaan antamaan paras vastaus myös siihen, mitä unioni voisi tehdä näissä kysymyksissä usein, jos ajatellaan varsinkin kulttuurin monimuotoisuuden yleissopimustakin, aika tärkeä toimija olleet tekstien ratifioimiseksi. Ja minusta vaikuttaa siltä, että ehkä meillä voisi olla vähän dynaamisempi rooli kuin mitä nyt hän asti on ollut. Dank, Marie-Thérèse. Kiitoksia. Marie-Thérèse, ole hyvä. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kun se nyt on niin mutkikasta, aivan uskomatonta. En tiedä, johtuuko se nyt sitten ensi vuoden eurooppa vaaleistakin mutta ehkä tässä nyt ollaan vähän tarkemmalla korvalla jossakin aiheessa, kun ajatellaan, mitä kadullakin kuulee kansalaisilta, että meidän säätelymme on niin monimutkaista. Ja myös tämä kammottava tarme yhdenmukaistaa ja samankaltaistaa. Olemme aika vaikeassa jamassa, kun ajatellaan, että on unionin toimivaltaa ja kansallista toimivaltaa, mitä unioni voi tehdä ja mitä se ei voi tehdä. Rova Korny juuri otti esille myös sen mahdollisuuden, että voitaisiin tyrkyttää jotain jäsenvaltioita, mutta eihän me sitä nyt voi tietenkään. Eli mitä voitaisiin tehdä jotain voitaisiin yksinkertaistaa. Tässä oli paljon teknisiä yksityiskohtia, enkä ihan pysynyt perässä. Minä kuitenkin muistuttaisin vielä siitä merkityksestä, joka täällä on Euroopan tasolla, sillä mitä nyt, mistä keskustellaan, jos kansallisella tasolla on ollut hyvin vaikeaa määritellä tätä, niin kyse on kuitenkin aika tärkeistä asioista. Kyse on myös eurooppalaisesta identiteetistä jäsenvaltioidentiteetin, kansallisen identiteetin näkökulmassa. Se on osa kulttuuriperintöä, osa kansallista identiteettiä, kansalaisten identiteettiä. Sitäkin on suojeltava totta kai aika hankalaa on ruveta sitä määrittelemään. Mutta jos ajatellaan suuntaan, niin se on kuitenkin tärkeää, sitä on syytä tähdentää. Jos ajatellaan eurooppalaistakin kulttuuriperintöä, mm, me olemme tästä pari vuotta puhuneet, mutta kansallinen kulttuuriperintö on yhtä lailla eurooppalaista kulttuuriperintöä. No, tässä on paljon teknisiä kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä, määritelmiä, on kriteereitä, eri foorumeita, on tiedottamista, valistamista jäsenvaltioiden kesken. Rova Vergiakin taisi puhua varastetuista esineistä, milloin se on varastettu ja milloin ei, no sitä on vaikea määritellä. Totta kai voitaisiin myös vielä pohdiskella alueellisestikin kansallisaarteita. Meillä on vielä nämä alueetkin, en puhunut omastani, oksitaanikulttuurista ja katalaanikulttuurista. Se on osa tätä kansakunnankin identiteettiä. Eli sitäkään tässä ei pidä unohtaa. Kansalliset aarteet eivät aina ole myöskään julkisia esineitä, on yksityisiäkin kokoelmia. Niin ikään Tärkeää on ymmärtää nämä kaikki järjestelmät kokonaisvaltaisesti, mikä on yksityistä, mikä julkista, auttaa jäsenvaltioita, että järjestelmät ovat yksinkertaisempia verrattuna siihen, mitä nyt on käytössä. No, direktiivin uuden laatiminen on yksi mahdollisuus osoittaa, että Euroopan unioni voi yksinkertaistaa. Niin, että mennään saman pöydän äärelle ja sitä yhdessä tehokkuutta. Että otetaan huomioon ennaltaehkäisy, pysytään selvittämään ja yksilöimään, mutta joskus täytyy miettiä seuraamuksuakin Kiitoksia. Merci bien. J'ai l'impression que une Kiitos. Ikään kuin tästä tuli ranska keskustelua, ainakin pelkään pahoin. No niin, siitä vaan. Seuraava. Merci. Euh, bon, je vais sur le fait que nous sommes... Euh, Kiitoksia. Todellakin tämä on mutkikas aihe, mutta kovin mielenkiintoinen samalla. Kolme seikkaa minä ottaisin esille. En, minä tarvitsen enemmän aikaa, jotta voitaisiin tehdä päätöksen siltä osin. Olenko liitteen poistamisen puolesta ja vastaan? Olen kuullut argumenttia puolesta ja vastaan. Se on nyt minun osalta vielä kesken. Sitten vilpitön mieli käsitteenä. Minä ymmärsin niin, että tarvittava huolellisuus käsitteenä – lippuu jäsenvaltioista. Vilpitön mieli käsitteenä olisi parempi ottaa huomioon. Ai päinvastoin vai? Ai päinvastoin, anteeksi. Eli siis, no okei. Okay. Eli tarvittava huolellisuus saisi laajemman yksimielisyyden taakseen. Euh, Sitten kolmas kysymys, joka liittyy yleisopimusten allekirjoittamisen ratifiointiin, niin että kaikki jäsenvaltiot ovat mukana. Mielestäni sen pitäisi olla mukana myös meidän esityksessämme mukana. En tiedä, voidaanko se sellaisenaan panna, siis vaatimusta, että kaikki jäsenvaltiot myös ratifioisivat Unescon sopimuksen, mutta mielestäni kannattaisi miettiä. Merci. Also ich gestehe, dass... Kiitoksia. Tunnustan, että en minäkään tuosta hyvästä uskosta tai vilpittömästä mielestä oikein saa kiinni. En ole juristi, mutta mielestäni se on hankala asia. Huolellisuus, riittävä huolellisuus on tässä määritelty. Se on ymmärrettävämpi asia ja se on tässä hyvin määritelty myös teidän ehdotuksissanne, mutta kinkkinen tilanne on sellainenkin, että jos, jos äh, kyseessä on direktiivi, niin kaikkien on silloin hyväksyttävä se kaikkien jäsenvaltioiden ja, ja silloin näiden määritelmienkin on oltava hyväksyttäviä. Jos jotkin jäsenvaltiot eivät halua hyväksyä tätä, niin sitten meillä on todella ongelma. Direktiivihän on olemassa nyt nykyiselläänkin, ja jos ei tästä muutoksesta päästä yksimielisyyteen, niin silloin se vanha direktiivi pysyy voimassa. Ja en tiedä, miten tästä ympyrästä nyt saadaan näppärästi neljä tehtyä. Oui, en fait... Euh, niin, totta kai. Kyse niin, enemmänkin Unescon yleissopimuksen allekirjoittamista mielestäni. Niin se olisi tärkeää panna direktiiviin Onko komissiosta ketään paikalla? Ei ketään. Ei kun onpas. Mutta et ole tästä vastuussa vai? Selvä. No niin, kukas asiantuntijoista haluaisi vastata? Rova Schneider, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä nyt en vastaa kysymykseen sinällään mutta mitä tulee tarvittavaan huolellisuuteen ja vilpittömän mieleen, no ei tässä nyt kannata mennä yksityiskohtiin eroissa, joita on kansallisesti, mutta jos ajatellaan kansainvälisesti, niin näitä kahta käsitettä käytetään toistensa korvaavina. Sitten 95 vuoden Unitroidissa me olemme nimenomaan halunneet ottaa etäisyyttä vilpittömän mieleen siitä syystä, että vilpitön mieli käsitteenä on erittäin vahva kansallisessa lainsäädännössä. Erot ovat valtavat niin siinä käsittelyssä, varsinkin minkä verran suojelu annetaan vilpittömälle mielellä. Aivan ääripäistä toiseen, tuhansien poikkeuksien. Eli jotta vältytäisiin siltä, että tuomioistuinta ei sido tulkinnassa tämä kansallinen tulkintatapa vilpittömäksi mieleksi, niin me Haluaisimme, että on kyse tietynlaisesta käyttäytymisestä ja sitä kutsutaan tarvittavaksi huolellisuudeksi. Siinä on tietyt koodit, joilla määritellään tarvittava huolellisuus. Näin se pitäisi mielestämme tehdä kansainvälisesti ja direktiivissäkin on vahinko, että uudella laatimisessa parata vilpittömän mieleen. Tämä on nyt tärkeä mitä mielessä. Sitten toiseksi sanoisin vielä, mitä tulee tähän ehdotukseen tehdä suositus jäsenvaltioille liittyä 70 yleissopimukseen, mikäpä ei. Jos ajatellaan kulttuuriperinnön suojelua, niin 70 yleissopimus on viitesopimus, mutta jos ajatellaan jotain erityiskysymyksiä, esimerkiksi palauttamista, ja tästä on kyse myös direktiivissä, niin nimenomaan siitä syystä, että UNESCO ei äh, äh, UNESCO 80-luvulla huomasi, että yleisomissa oli tehoton, kun oli niin monenlaista kansallista lainsäädäntöä, valtavia eroja. Sen takia se kääntyi unitroitin puoleen, jotta se laatisi tekstin, josta olisi voinut tulla osa pöytäkirjana, osa Unescon yleissopimusta, koska meillä nyt oli kuitenkin yksityisoikeudessa sama tehtävä kenttämme, niin siitä tuli unitroitin yleissopimus. Sitä paitsi kun ajatellaan vaikutusten arvioitakin, niin siinäkin todetaan, että jos jäsenvaltiot kaikki liittyisivät unituroituille sopimukseen. Ei tarvita se direktiivi, vaan siellä todetaan myös, että jos kaikki liittyisivät, jos eivät olisi liittyneet seitsemän yleissopimukseen, ei olisi eteenpäinkään päästy. Eli tässä on jotain saavutettua jo, jonka pohjalta rakentaa. Jos 70 yleissopimuksen palauttamisessa vain pitäydyttäisiin, niin se olisi askel taaksepäin. Monsieur... Monsieur Frigo. Merci, madame Herra Frigo. Permettez-moi de... Kiitoksia puhemies. Nyt haluaisin vastata italiaksi Vergialle, koska tulisi vähän jotain vaihtelua Ranskaan sitä, ettei, siitäkin ettei tule väärinkäsityksiä. Jos nyt oikein ymmärsin kysymyksen, niin se liittyy ristiriitaan minun esityksessäni, kun viittasin huolellisen kriteereihin ikään kuin uutena yhdenmukaisen oikeuden määräyksenä. Näin minä tarkoitin tätä yhdenmukaistamisella EU-oikeudessa. Puhuin enemmänkin yleisestä suuntautumisesta. No selitän paremmin. Meillä on nyt yhdeksän artikla direktiivissä olemassa ja siinä todetaan, että todistustaakkaa säännellä kunkin jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä, eli toimivalta on määritelty näin kussakin kansallisessa lainsäädännössä. Sen sijaan, jos meillä on nyt sellainen ehdotus kuin meillä on nyt uudella laatimisen myötä olemassa, ja siinä puolestaan todetaan, siinä tämä viittaus kansallisen lainsäädännön poistetaan, ja sen sijaan meillä olisi sellainen sääntö, jonka nojalla halussa pitäjä täytyy osoittaa tarvittavan huolellisuutensa. Jos tietyt kriteerit täyttyvät, niin meillä on sitten kriteereitä, joista tulee yhdenmukaisia kriteereitä itse asiassa. Niitä on esitetty ja ne korvaisivat siis viittauksen kansalliseen lainsäädäntöön. Ei tämä ole mikään uusi kehityskulku, ei se ole sellainen malli, joka olisi pelkästään tätä direktiiviä varten, mihin viittasin jo muihinkin säädöksiin, jotka ovat vielä sitovampia näiltä osin varsinkin jos ajatellaan oikeudellista yhteistyötä sivilioikeudessa, esimerkiksi vapauden turvallisuuden ja oikeuden alueessa. 2000 alussa syntyi ensimmäinen sukupolvi, niitä on ainakin kuusi kappaletta. Ja nyt suuntaus on todellakin se, että parlamentti muun muassa eurooppalaisen lainsäätäjänä, kuten komissiokin, ovat nyt omaksuneet yhdenmukaisempia määräyksiä. Siellä sen, että viitattaisiin kansalliseen lainsäädäntöön. Ei, ei niinkään ole kyse oikeusmääräyksestä, vaan kriteereistä, mutta että kyse on yhdenmukaisista kriteereistä, koska sellaisenaan niitä voidaan soveltaa kaikissa kansallisissa toimi, tuomioistuimissa valtioissa, eikä enää tarvita mitään kansalliseen lainsäädäntöön. Siksi minä puhuin yhdenmukaistamisesta. Ei niin, että tyrkytetään eurooppalaista määräystä jäsenvaltioille, vaan esitetään yhdenmukaisia kriteereitä jäsenvaltioille. Kiitos. Olisiko joku asiantuntija, joka vielä haluaa puhua, rouva? Oui, je voulais juste, euh, euh Ihan sen verran haluaisin täsmentää yhden asian, joka liittyy liittyy liitteeseen, sen poistamiseen. Esitin epäilyjä siltä osin, että liitteen poistaminen vahvistaisi yleissopimusta, sanoi puhuja. Tai ainakin se olisi yksi tehottomuuden mahdollinen syy direktiivissä, puhuja toteaa. Me olemme keskittyneet ennen kaikkea niihin vaaroihin, joita saattaa syntyä liitteen poistamisesta. Eli tehtäköön kuitenkin tämä ero näissä epäilyissä. Meidän mielestämme tuskin olemme tässä nyt eri mieltä kuin kumppanini tässä, että liitteen poistaminen olisi ehkä askel eteenpäin kun ajatellaan mikä nyt ylipäätään on direktiivin tavoite. Eli torjua kansallisaarteiden laitonta viemistä ja taata niiden palauttaminen. Jos ajatellaan ikää ja arvorajoja, niin saattaa olla, että syrjään jäisi joitakin kansallisaarteja, jotka eivät rajoihin asti pääse. Eli tämä on yksi tärkeä kysymys, jota me olemme työstäneet myös varsinkin liittyen arvoon. Unidroit yleissopimus on jättänyt syrjään myös arvokysymyksen, Ehkä tässäkin olisi mahdollisuus nyt lähentää direktiiviä kansainvälisiin välineisiin. Lisäksi toteaisin, että oikeuden epävarmuus saattaa syntyä myös näistä arvorajoista, kynnyksistä, että minkä kynnyksen yli ja ali joku jää kun tällainen taulukko harvoksi on, epävarmuutta on myös siinä, että vaaditaan tarvittavaa huolellisuutta, kun saattaa olla, että tietyt kansallisaarteet esimerkiksi julkisista kokoelmista tai kirkollisista instituutioista eivät pääse kynnyksen asti, mutta toiset taas pääsevät. Eli miettimät, siis jos ei ajatellakaan mitään arvoa yhdessä tapauksessa ja sitten toisessa kyllä arvioidaan myös kynnyksiä ja samalla rinnalla huolellisuutta niin kaikista keskustelussa iän ja arvon osalta ja kynnyksen osalta, niin ehkä tämä nyt on kuitenkin askel eteenpäin. Tätä ei ole mitenkään tietenkään erotettu eri luokista. Ajatus siitä, että on syytä säilyttää nämä eri luokat, se antaa kuitenkin ohjeistusta ja suuntaa. Nyt ne ovat avoimia luetteloja jotka eivät sido sinällään kansallisia toimijoita myöskään kansallisten arteiden osalta. Aina voidaan jotain jäännösluokkiakin panna sinne, jos jokin kansallisaari ei ole johonkin luokkaan muuten mahtunut. Madame Berger. Oui, je, crois que sur les Niin, yksi artiklan tiimoilta käytävä keskustelu ja mitä Rova Korny siitä totesi, on oikeastaan meidänkin kysymystämme keskiössä. Ajatella minua ja varjosittelijöitä, varsinkin jos liite poistettaisiin. Olen samaa mieltä näiden epäilyjen kanssa, joita Malikakin toi esille. Mutta anteeksi Korny, että näin sanon. Ei teidän vastauksen oikein tyydyttänyt tältä pohjalta. Se, mitä tässä on esitetty liitteen poistamisen osalta, niin yhteyden perustana nimenomaan se, että toisin kuin mitä otsikossa sanotaan siinä, niin se oli suljettu ja sen valtioiden kannalta tavallaan. Ja sitten toisaalta siellä oli kynnykset, ajatellen ikää ja arvoa. Siksi minä kysyisinkin oikeastaan. Pitäisikö tässä nyt lapsi pesuveden mukana heittää? olipa sitten ikään tai arvoihin liittyviä kynnyksiä, eli poistetaan kynnykset sitten. Jos ajatus on sellainen, että se on liian sitova, niin onko se sitten vain suuntaa antava, siis pelkästään suuntaa antava, eikä sidottu, suljettu. Siksi minusta nyt, kun ajatellaan, mitä vastauksia on annettu ja mitä keskustelua on käyty, useitakin tähän mennessä, eivät ole kovin tyydyttäviä olleet jos kerran tarkoituksena on päästä eteenpäin kohti yhdenmukaistamista, jotta palauttaminen olisi helpompaa, kun ajatellaan kuinka paljon 20 vuoden palauttamisia on tapahtunut, niin se on aika kammottava luku. Että meillä on eurooppalaista lainsäädäntöä, joka on niin vähän auttanut, niin se on aika hämmästyttävää. Jos tämä jää niin epämääräiseksi, kuten vaarana on, jos meille tulee tämä yksi artikla uudessa muodossa, niin ei se ole tyydyttävä vastaus. Ja minä nyt kovin haluaisin, että vielä mietittäisiin enemmän tätäkin. Nimittäin minulla on epäilyni edelleen tässäkin. Kiitoksia, edustaja Vergier. Tämä on eittämättä juridinen kiistakapula. Ja meidän taas täällä kulttuurivaliokunnassa pitäisi lähestyä asiaa kulttuurisisällön eikä niinkään juridiikan hienoksen kautta. Täällä ei taida olla paljonkaan juristeja paikalla, joten näin ollen emme pysty ottamaan tähän kantaa. Vergierille sanon Mea kulppa, pyydän anteeksi, että teille sysäsin tämän mietinnön. Ja pyydän näin jälkikäteen sitä anteeksi, että olen saattanut tehdä näin kiperään paikkaan. Se, mitä nyt ehdotetaan, olisi kyllä parempi kuin nykytilanne. Jos nimittäin kansallisvaltiot voivat päättää, mikä on kansallisaarre, niin silloin nuo päätöksetkin ja määritelmät ovat hyvin erilaisia – Enkä ole niinkään varma, että tästä olisi sitten seurauksena nykyistä oikeudenmukaisempi oikeuskäytäntö tai sääntely kuin nykyisellään. Ja tähän liittyy tietenkin kysymys tuon liitteen poistamisesta. Liitteestä on tiettyä hyötyä, joka sitten putoaisi pois ilman liitettä. Ja nimenomaan sitä hyötyä siitä, kun valtiot pyrkivät määrittelemään sitä, mikä missäkin valtiossa on kulttuuriperintöä. Ja toisaalta on olemassa tällaista yhdenmukaistamisvimmaa, ja se taas ei välttämättä palvele kulttuurin moninaisuutta. Jos meillä nyt on tämmöinen Unidroitin kaltainen instituutti, niin miksi eivät kaikki 28 jäsenvaltiota voisi tulla vakuuttuneeksi siitä, että niiden kannattaa allekirjoittaa tuo unidroit yleissopimus. Silloin ei tarvittaisi koko direktiiviä. Miksi pitää tehdä direktiivi, jos myöskin yleissopimuksella päästäisiin samaan lopputulokseen? Kulttuurialalla kannatan ennemminkin yleissopimuksia kuin direktiivejä. Direktiivit ovat kulttuurikysymyksissä monesti aika kyseenalaisia. No, no direktiivihän on nyt olemassa, mutta jos ei se toimi niin kuin pitäisi, niin sitten kaikkien 28 jäsenvaltion intressien mukaista pitäisi olla UNIDROIT-sopimukseen liittyminen. Ja tuo yleissopimushan on pidemmälle menevä kuin direktiivi. Voisittekohan sanoa sanaseen siitä, millä osa-alueella UNIDROIT-yleissopimus menee pidemmälle kuin direktiivi. Voiko tämä hyvin lyhyesti ilmaista muutamalla lauseella, vai onko se mahdoton tehtävä? I don't... Aina voi yrittää. Unidroihan kattaa sekä varkaudet että laittoman viennin. EUn pyrkimyksenä silloin 1992 oli tarkastella vain sisäistä kiertoa mutta 20 vuotta nyt sen jälkeen asiat ovat muuttuneet. Unidroin yleissopimus haitta sinne joillekin jäsenvaltioille on se, että toisin kuin 70 vuoden sopimus ja jossain määrin myös direktiivi, nämä välineet, en nyt sano, että ne ovat tyhjiä pykäliä, mutta ne ovat melkein täysinäisiä, mutta se miten jäsenvaltiot niitä käyttävät, niillä on täysi vapaus siinä. Kyllä pyrkimyksenä on palauttaa esineet, mutta liikaa pelivaraa ei pitäisi jäsenvaltiolle jättää. Ei siksi, etteikö niiden pitäisi olla vapaita, mutta koska yhdenmukaisuuden puute on negatiivinen asia tässä, eikä tavoitteita voida saavuttaa. Ja se nähdään 70 vuoden sopimuksessa, koska he pyysivät meitä ratkaisemaan nämä olennaiset asiat tällä alalla. tietysti tärkeimpänä hyvä usko, vilpitön mieli. Mutta todistustaakka, joka nyt ei ole haltijalla, se jatkaa tätä ongelmaa. Sen jälkeen, kun Unidroin sopimus hyväksyttiin, monet maat, jotka ovat taidemarkkinoilla mukana, jotka eivät olleet Unescon sopimuksen vuodelta 70, ovat nyt allekirjoittaneet sen. Sitten jotkut jäsenvaltiot ovat ottaneet jotenkin UNDROI-asioita mukaan, tämän asianmukaisen huolellisuuden erityisesti. Sveitsissä nämä uudet säännökset eivät ole millään tavalla estäneet laitonta kauppaa. Toinen markkinoilla ei ole ollut negatiivisia vaikutuksia päinvastoin. Toinen kritiikki, joka jäsenvaltioista on tullut, on oikeudellinen enempi luonneltaan, ja tämä on nähty siinä, kun on uudelleen laadittu direktiivi. Jotkut ihmiset ovat sanoneet, että näitä yhtenäisiä lakeja ei voi olla, koska ne ovat ristiriidassa oman lainsäädännön kanssa. Okei. Okay. Jos kansainvälisten välineiden täytyy heistää kansallista lakia, niin ei meillä ole sitten mitään. Täytyy päästä Silloin on vain perusteet, mutta täytyy sopia siitä, mitkä tavoitteemme ovat. Haluammeko enemmän tairin niin siitä palautettavaksi, halutaanko enemmän suojelua, siitä täytyy sopia. Ja se on UNIDRO-neuvottelujen takana. Kyllä laki on tärkeä, mutta täytyy mennä pidemmälle. Tavoite on ollut aina helpottaa palautuksia. Ja mitä täytyy tehdä se saadakseen. Ranskan lainsäädännössä tunnustetaan yleinen laki, mutta erikoislaki on olemassa myös rajojen yli. Kulttuuriesineet ovat aina tunnustettu ja pitkään ovat tunnustettu kategoriaan, joka tarvii erityissääntöjä. Sehän on helppo sanoa, mutta nyt meillä on sitten mahdollisuus se näyttää – jos kulttuurisineet ovat todellakin niin tärkeitä, että niitä täytyy suojella, niin sitten tarvitaan niille erityissääntöjä yleisten lisäksi. Eli kun vastustetaan semmoista laitteilua sopusuunnassa kansallisen lain kanssa. No, useimmat valtiot, jotka ovat unidroita ratifioineet, ovat sanoneet, että ei mikään sopii siinä sopimuksessa olla ristiriidassa heidän lakinsa kanssa. Kyse on vain poliittisesta tahdosta ja sitä, että vaan tehdään asiaa. Grazie, Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin vielä lisätä liittyen teidän kysymykseen. No jos nyt oikein ymmärsin, että periaatteessa meillä on jo yksi yleissopimus, jopa kaksi kansainvälistä yleissopimusta. Ehkä se olisi nyt jo riittävää. Itse asiassa minun mielestäni meidän pitäisi nyt lähteä toisen suuntaan, että meillähän on jo direktiivi, kuten tekin totesitte. Mutta kun ei se toimi kovin hyvin, eikä ole kyse pelkästään siitä, vaan on nyt käynyt ilmi, että jäsenvaltioissa suurelta osin monet tahot ovat olleet sen puolesta, että muutettaisiin direktiiviä, jotta se toimisi paremmin. Unionin toimivalta ei nyt ole asetettu kyseenalaiseksi SEUTnkaan artiklojen nojalla, siis sisämarkkinoiden toimintaa. On aivan oikein siis, että unioni käyttää myös tätä toimivaltaa. Mielestäni kyse on vain siitä, että joitakin mekanismia kohennetaan eräässä direktiivissä, joka on jo olemassa, ja josta on koitunut jotain kielteistä seurausta. Näin ehkä ymmärrän paremminkin Versiaan vastalauseen. Olen samaa mieltä, että teknisesti tavallaan on kyse harmonoinnista, yhdenmukaistamisesta kansallislainsäädäntöjen kesken, mutta minun mielestäni yhtä hyvin se voisi myös an- toteuttaa antamalla yhdenmukaisia kriteereitä. Ei niitä tyrkytetä sen enempää, sen vaan kehotetaan jotenkin jäsenvaltiossa yhdenmukaistamaan käyttäytymistä. Tämä koskee myös tuomioistuimen käyttäytymistä. Aina joka tapauksessa, kun niille tulee palautuskysymys ratkaistavaksi direktiivin nojalla. Kiitos. Cornu. C'est euh. correct ou non C'est français, hein Cornu. Oui. Bon, d'accord, allez-y. <laughs> Merci. Euh, oui, je, je, je voulais euh, aussi dire que la, sen verran haluaisin myös vielä sanoa, että jos ajatellaan direktiiviä, kun se aikana nähtiin, niin se nimenomaan tuli täyttämään puutteita, joita oli suojellussa sisämarkkinoillakin. Ei sitä saa unohtaa sitäkään. Nimittäin jos ajatellaan jäsenvaltioiden suojajärjestelmä, ne olivat kärsineet rajavalvonnan hävitessään. Eli se on totta kai kaiken sääntelyn taustalla, myös jos ajatellaan, että viedään unionin ulkopuolelle. Ja se on totta kai myös direktiivin taustalla ylipäätään. Eli jos tämä väline hävitetään, niin Kiina saatetaan vaaraan koko kansallisaaretteiden suojeluun. Niin tässä sanottiin, että miksi ei pitäisi käyttää hyödyksi kansallisartisten määritelmä sellaisena, mutta se on, on jo 30 uusi artiklankin vuoksi ongelmallinen. Kuitenkin kaikki on toiminut varsin hyvin, koska lainsäädännössä kansallisesti on asetettu rajoituksia kulttuurisineiden liikkumiselle. Siitä viitataan tähän artiklaan. Se tarkoittaa että jäsenvaltiot itse määrittelevät kansallisaarteet. Eli kaikki on aivan pykälien mukaan ilman, että siitä sen suurempia ongelmia koituisi. Schneider on going for. Ja vielä kerran Rova Schneider. Se puheenjohtaja, unohdin äsken ihan kokonaan pari virkettä johtopäätöksissäni. Minä todellakin uskon, että direktiivin uudella laatiminen voisi nimenomaan unintroittu yleissopimuksen ratifioinnin myötä korjantua koska tämä täytyy kuitenkin saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöäkin, jos uudelleen laatimisessa otetaan mukaan todistustakan kääntäminen yhtenä elementtinä ja yhteisiä kriteereitä, kuten Frigo totesi, myös tarvittavaksi huolellisuudeksi, niin se olisi askel eteenpäin. Toisin sanoen se olisi jäsenvaltioiden yhteistä positiivista oikeutta sitten ei ole mitään syitä olla ratifioittamatta myöskään yleissopimusta, koska usein se tuodaan esille. Jos jokainen tekee mitä lystää ratifioinnissa, niin kaikki vähän epäröivät, ainakin jotkut. Ja ehkä kallistavat korvansa enemmän joillekin eturyhmille kuin toisille. Eli jos kerran joudutaan hyväksymään nämä uudet määräykset, niin se olisi kyllä askel eteenpäin. Maintenant j'ai compris. No nyt minä ymmärsin. No niin, tässähän säädetään lakeja, niitä kutsutaan direktiiveiksi täällä meidän piireissä Ne ovat tavallaan puitelakeja, jotka sitten on kansallisesti pantava täytäntöön. Ja yleissopimukseen ei kohdistu tällaista vaatimusta, sen voi allekirjoittaa ja sitten se voi toteuttaa myös hieman toisenlaisella tavalla. Tämä on siis Euroopan neuvoston ja meidän välisemme ero. Ymmärsin kyllä siis aivan oikein tämän, mutta minua kiinnosti se, että, että missä asioissa oikein niitä eroja on unidroitin ja direktiivin välillä. Ja nyt Rova Vergien tehtävänä sitten on vetää pakettiin tämä keskustelu, mutta sitä ei tarvitse tehdä nyt, vaan voitte tehdä sen tässä mietinnössänne, jonka aikanaan sitten esitätte. No niin, edustaja Versia, olkaa hyvä vielä. Niin, haluaisin kiittää kaikkia alustajia. Mielestäni alustukset olivat hyvin laadukkaita, joiden myötä pystyttiin tätä juridisesti vaikeaa keskustelua selvittämään. Minä uskon, ja vastatakseni teidän kysymykseennekin, rouva puheenjohtaja, että se mitä tässä kaikessa taustalla on, kulttuuriesineiden suojelu – se on tämä kulttuurinen poikkeus, kuten sitä kutsutaan. Jos meillä nyt on 36 artiklaa eut ja jos meillä on 93 direktiivikin olemassa, niin hyvä niin, että meillä on tällainen kulttuurinen poikkeus. Varmasti olemme yksimielisiä kyllä siinä, että emme, ainakin tässä valiokunnassa, että emme halua, että kulttuurisimeitä pidetään kuin minä tahana, tahansa kauppatavarana. Mutta täytyy nyt vain miettiä, että se kytkeytyy myös markkinoihin, koska oikeus perustaa löytyy siitä, että 90-luvun alussa avattiin markkinat. Me olemme tavallaan juuttuneet nyt näihin oikeudellisiin puitteisiin. Mutta en halua tietenkään nyt kyseenalaistaa näitä puitteita vaikka nyt olen kriittinen ollut Lissabonin sopimuksenkin osalta usein, mutta en nyt halua ruveta kuitenkaan viemään pohja 36 artiklaltakaan, se nyt olisi kovin ristiriitaista. No, joudun tässä ehkä muuttamaan joitakin tekstejäni. Jos jotkut haluavat vielä kelvollisen tekstin saada määräajassa käännettynäkin, mutta tässä on kuitenkin joitakin asioita on tuotava esille luotelmakohdissaan, johdantosan kappaleissa. Nimittäin nyt on kyse nimenomaan direktiivin uudelleen laatimisesta. Se ei ole mikään suuri manööveri sinällään. Mutta kun ajatellaan, mikä nyt on neuvoston kantakin, jos oikein olisin ymmärtänyt, niin tässä on kuitenkin tietty liikkumavara olemassa. Eli varmasti me lähetämme tiettyjä viestejä, eli mihin suuntaan me haluaisimme sitä vietävän mukaan lukien ajatus siitä, että voitaisiin uudesta näkökulmasta miettiä uudelleen laatimista, koska on tietystä kysymyksistä nyt kyse ennen kaikkea. Jos ajatellaan nyt tätä ongelmatiikkaa keskeisiltä osin, niin varmasti se liittyy paljon yksi artiklaan. Voin olla väärässäkin, mutta ajattelen niin, että jäsenvaltiot ovat liikahtaneet tässä. Ja nyt meidän on päästävä myös jonkinlaiseen yksimielisyyteen yksi artiklan muotoilusta. Sillä erolla kuitenkin, että me tee sitä, mitä komissio on. Eli että tulisi erilaisia, erilaista epämääräisyyttä vilpittömän mielen ja tarvitaan huolellisuuden käsitteiden kesken. Eli siihen suuntaan varmasti teen ehdotuksia, puheenjohtaja. Yksi artiklaa joudun vielä miettimään. No, nähtäväksi jää. Et sitä paitsi minulla on tässä vielä tulossa tapaaminenkin varjosityöiden kanssa. Merci aux experts. vraiment... Kiitoksia kovasti. Tämä oli tosi valaisevaa. Kiitos alustajat. Sydämelliset kiitokset. Nyt sitten päätän tämän työpajaosuuden. Ja pyydän kaikkia, jotka eivät ole koordinaattoreita, aloittamaan vapaa-illan vieton. Chicken bleiben, wenn